have some Avete tutti la tessera? Onko kaikilla äänestyskortti mukana? Aloitamme välittömästi. Nyt täytyy toimia nopeasti, koska meillä on hyvin intensiivinen päivä edessä. Tervetuloa kaikille. Ensin kohta kahdeksan esityslistalta EUn proteiinivaje. Mikä ratkaisu pitkäaikaisen ongelman? Esittelijä Martin Hoisling. Tähän on jätetty 132 tarkistusta. Esittelijä ja varjoesittelijät ovat sopineet 11 kompromissitarkistuksesta. Kiitoksia tästä työstä. Toivottavasti ne saavat aikaan paremman konsensuksen niin, että kaikki valiokunnan näkemykset tulevat edustetuiksi. Nyt annan heti puheenvuoron Martinille, koska tähän tulee suullinen tarkistus. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Niin, hyvät kollegat. Näin paljon, kun on näitä muutosityksiä Siinä on paljon työtä ja tuskaa, mutta ymmärtääkseni varjoisettelijöiden kanssa olemme noin mitä sisällöllisesti sorvata useitakin kompromisseja. Ja näistä voisi sanoa äh, sen verran, että ne olivat lähes tulkoon yksimielisiä. Mutta äh, tässä kumminkin äh, tähän sitten aina usein johtaa sitten tarpeeseen äh, jättää suullisia muutosityksiä äh, puoli avoimiin kysymyksiin. Olemme kompromisseissa varjoesittelyjen kanssa äh, sopineet, että, että ryhmät äh, niissä periaatteessa pitäytyvät ja sen mukaan sitä äänestämme. Jos olisi, jostakin oli paljon puitavaa, niin se olivat nämä eläinrasvat nimenomaan, eläinproteiinit Eh, tilanne on hankala, mutta nykymuodossaan kompromissi on hankala, mutta sen kanssa voidaan tietysti elää. Mutta nyt tietysti juuri kun Saksassa sitten on törmätty näihin valvontaongelmiin, niin siihen sitten tueksi on hyvä tällainen suullinen muotoisetys nakata. Sitten yhdestä toisestakin asiasta täytyy voida puhua toista, tämä asia ei kuulu ymmärtääksemme tähän koko mietinnän piiriin. välttämättä sitä, siis saisi sitten koko alan uuden sävyn koko tähän mietintöön. Sen vuoksi eh, olen vedonnut varjoesittelyjä ryhmiin, että nämä että tämä muutosesitys vedettäisiin eh, pois. Eh, en tiedä, onko tähän näin tapahtunut. En ole saanut mitään vinkkiä siitä, että äänestämmekö tästä mielestäni kulmattomasta asiasta myöskin. Votazioni, se non ci sono altre richieste di intervento. No niin, nyt saman tien äänestämään, jos muita puheenvuoropäin pyyntöjä ei ole. Käyttäkää korttia. Nyt kerron, että täällä on 20 jäsentä EPPstä, vain 17 heistä saa äänestää. Eli katsokaa tarkkaan, ketkä äänestävät. Hieman itse kuria. Äänestys alkaa. Ensin kompromissi yksi. Äänestys alkaa kompromissi ykkösestä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kompromissi on hyväksytty. Puheenvuoropyyntö. Schmidt. Voting card isn't working this morning. If I... Valitettavasti minun korttini ei toimi. Schmidt. Sihteeristö ottaa tämän huomioon. Ehkä voitte nostaa kätenne ylös, jos kone ei edelleenkään toimi. Seuraavaksi kompromissi kaksi. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 95 Äänestys alkaa. 95. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Täällä on pyydetty suullista tarkistusta. Ensinnäkin minun täytyy kysyä, sopiko kaikille, että tästä suullisesta tarkistuksesta äänestetään? Kukaan ei vastusta, eli ensin äänestämme siitä. Käytettekö puheenvuoron, äänestämmekö suoraan? Äänestämme suoraan. Dorfmanin suullinen tarkistus, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Dorfmanin suullinen tarkistus on hyväksytty. Nyt kompromissi kolmonen. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kompromissi kolme on hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 99 Niko Lesku. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 100 Garcia Perez. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa. 100. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 101. Äänestys alkaa. 101. Kaljete. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy 101. Hylätty. Sitten 102. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 5. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 106. Raimers ja muut. Äänestys alkaa. 106. Äänestys päättyy. 106 on hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sata viisitoista. Äänestys alkaa. Lavie. viisitoista. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Sitten 117. Suullinen tarkistus Sopiiko tämä teille kaikille, että äänestämme siitä? Tämä on siis Lavian tarkistus. Selvä. Eli 117. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tabaji, seuraavaksi 116. Äänestys alkaa. Puheenjohtaja korjaa. Määrät nuotit tuli. Kompromissi kahdeksan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi yhdeksän. Äänestäkää. Äänestys päättyy. Kompromissi yhdeksän hyväksytty. Sitten 129. 129 Raimers ja muut. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Ja lopuksi 131. Niin kun äänestys alkaa. 131. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten äh, johdantasat. Ensin ykkönen. Äänestys alkaa. Johdantosa viitteitä. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kakkonen. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kakkosesta siis. Hylätty. Neljä. Äänestys alkaa. Sikierski. Ovatko kaikki äänestäneet? Yritän mennä tässä nopeasti eteenpäin. Äänestys päättyy. Hylätty kolme. No, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty. Johdanto-osa 5. Äänestys alkaa. Tarkistus 5. Puheenjohtaja korjaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Päättyy. Sitten kutonen, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seitsemän. Le Fol. Ovatko kaikki äänestäneet? Seitsemän. Äänestys päättyy. Hylätty. Kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty sekin. Yhdeksän. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 11. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 12. Ovatko kaikki äänestäneet? Hylätty. B. Se oli hylätty 13. Raimers ja muut. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Päättyy. Hyväksytty. 15 kalliette. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Hylätty. Eikö niin? 16. Downtown. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 17. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? 17 on hylätty. 18. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 21. 21. Johdanto-osa. 21. Äänestys päättyy. Kaksi yksi on hyväksytty. Kaksi kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksikymmentäkahdeksan seuraavaksi. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hyvä. 29. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 30. Kolmekymmentä. Sopiiko kaikille, että äänestetään? Le Fols on hyväksytty. 31. Ashworth. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 32 Dantaan seuraavaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 3-4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 35. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 36. Äänestys alkaa 36. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 37. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Johdanto-osa 37 hylätty. 38. Eikö sittenkään? Kolmekymmentä kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 39. Äänestys alkaa. Se on hyväksytty. 40. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 41. Äänestys alkaa. Hyväksytty. 42. Mayer. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 43. Äänestys alkaa. 4, 3. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 44. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 45. Äänestys päättyy. 45 on hyväksytty. 46. Ovatko kaikki äänestäneet? Hyväksytty. 47. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Hyväksytty. 48. Oletteko äänestäneet? Hyväksytty. 49. Hyväksytty. 50. Viisikymmentäkin on hyväksytty. 51. 51. Hyväksytty sekin. 52. Äänestys päättyy. Hyväksytty sekin. Kaikki Dantanin tarkistukset menivät läpi. Sitten 55. Dantan, sekin. Pelkkiä Dantanin tarkistuksia täällä. Ovatko kaikki äänestäneet? 55 siis. Hyväksytty. Sikirski 56 seuraavaksi. Äänestys alkaa. 56 oli hyväksytty. Sitten 57 Lavia. 57. Oletteko äänestäneet? hyväksytty. Sitten 58. Johdantosan kappale N. 58, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 59. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 60. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 60 on hyväksytty. 61. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 61. Hylätty. 62. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 63. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi kompromissi 10. Le Fall ja Dantin menevät koko ajan läpi. Kompromissi 10. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Seuraavaksi 71. Äänestys alkaa. 71. Äänestys päättyy. 72. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 73. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 76. Tämä Gillefol. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi 77. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 78. Äänestys alkaa. Hyväksytty sekin. Ja nyt kompromissi 11. Eikö niin? Kommentilla on mikrofonia. Silvestrisin kannattaa siis 78. Kompromissi 11, jos kaikille näin sopii, hyväksytty. Vielä kompromissi 11. Nyt äänestys päättyy, hyväksytty. Seuraavaksi Häuslingin Suullinen tarkastus, tarkistus kompromissiin 11. Äänestämme siis tästä suullisesta tarkistuksesta. Hyvä, se on hyväksytty. Ja nyt vielä viimeiset tarkistukset. 84 Jegle. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Vielä 85. Äänestys alkaa. Tabachi. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt äänestämme ympäristövaliokunnan ehdotuksesta. Ja äänestämme ainoastaan tarkistuksesta neljä. Äänestys alkaa. Tätä on ehdottanut siis ympäristövaliokunta. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Sitten viisi, sekin ympäristövaliokunnalta hyväksytty sekin. Kuusi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja lopuksi tarkistus yhdeksän ympäristövaliokunnalta. Sopiiko kaikille? Äänestys päättyy. Se on hylätty. Emme pidä täällä ympäristövaliokunnasta. Nyt sitten koko mietinnöstä muutetussa muodossa loppuäänestys koskien proteiinivajetta. Martin Hoeslingin koko mietintö äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Jose Bove äänestää ilmeisesti tyhjää. Äänestys päättyy voimme onnitella Martin Hoislingia. No niin, vetäkääpä happea. Nyt nopeasti pitää siirtyä papastamkosiin. Tässä on todella paljon tarkistuksia. Seuraavaksi Oma-aloiten mietintöluonnos Pamastam, Papastamkosilta, EUn maatalous ja kansainvälinen kauppa. 127 tarkistusta on jätetty tähän ja tarkistus, äh, esittelijä on jättänyt kolme kompromissitarkistusta. Haluaako esittelijä käyttää puheenvuoron? Ei. Eli voimme äänestää suoraan. Iniziamo con le... Aloitetaan tarkistuksesta 18. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 19. Äänestys alkaa tarkistuksesta 19. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromiss, kompromissi yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 25. Äänestys alkaa. Tarkistus 25. Hylätty. Äänestys päättyy. Tarkistus 27. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 24. Äänestys alkaa. 24. Äänestys päättyy. 24. Hylätty. Tarkistus 26. Äänestys alkaa. 26. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 28. Äänestys alkaa. 28. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 29. Äänestys alkaa. 29. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 30. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy tarkistuksesta 30. Hylätty. Tarkistus 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hetkinen. Tarkistus 32. Äänestys alkaa. 32. Pojitsovski. 32. Hyväksytty. Nyt Tarkistus 37. Äänestys alkaa. Tarkistus 37. Hyväksytty. Tarkistus 35. Nicholson. Äänestys alkaa. 35. Äänestys päättyy tarkistuksesta 35. Hyväksytty. ja 34 oli jo hyväksytty aiemmin. Tarkistus 38, McGuinness. Anteeksi, ensin Arabella. 36. 36 äänestys alkaa. 36. Hyväksytty.

Nyt tarkistus 42. Äänestys alkaa. Tarkistus 42. Albertes. Hyväksytty. Tarkistus 43. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistuksesta 43. Hyväksytty. Tarkistus 45. Äänestys päättyy tarkistuksesta 45. Äänestys päättyy. Hyläksyt. Hy- hy- hylätty, anteeksi. Kompromissi 2. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Seuraavaksi komi- ähm, Intavaliokunnan lausunto. Äänestetään siitä. Äänestys alkaa Intan lausunnosta. Äänestys alkaa. Pahoittelen, nyt ei äänestetä. Eli kompromissista kaksi ei äänestetä. Eli siirrymme tarkistukseen 55. 55 seuraavalla sivulla. Äänestys alkaa tarkistuksesta 55. 55. Eli tämä on ensimmäinen osa. Tässä on yhteensä kolme eri osaa. Eli pahoittelen, siis 55 on nyt vuorossa. Äänestys päättyy. dice il segretariato che ci potrebbe essere qualche differenza. Eli ehkä teidän äänestyslistassa on joitakin eroja verrattuna meidän aivan tuoreeseen listaamme. Eli seuratkaa tarkoin, mitä sanon. Nyt äänestämme tarkistuksesta 57 Ulriken tarkistuksesta. Ei. Eli siis 57 äänestys alkaa. Rodustin tarkistus 5.7. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 57 hylätty. 59. Äänestys alkaa Dorfmanin tarkistuksesta 59. Äänestys päättyy. hylätty. 56. Dantanin tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 60 Esittelijän tarkistus 60. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy 60. Hyväksytty. Siirrymme tarkistukseen 61. 61. Äänestys päättyy. Hylätty. 62. Äänestys alkaa tarkistuksesta 62. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 66. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistuksesta 66. Hylätty. Nyt tarkistus. Tarkistus 63. Äänestys alkaa. Tarkistus 63. Äänestys päättyy tarkistuksesta 63. Hylätty. 64 äänestys alkaa. 64. Äänestys päättyy hylätty. Äänestämme tarkistuksesta 67, Mark Tarabellan tarkistuksesta 67, hyväksytty. 65. Äänestämme tarkistuksesta 65. Esittelijän tarkistus 65. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänestämme tarkistuksesta 68. 68. Äänestys alkaa. Vachivoskinen. Tarkistuksesta äänestys päättyy hyväksytty. kappale 13 Intavaliokunnan lausunnosta. Meidän täytyy äänestää, eli kappale 13 Intavaliokunnan ehdotus. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Intavaliokunta. Mikä on tilanne? Äänestys päättyy. hyläksytty, hy, anteeksi, hylätty. Ja sitten 69, Rodustin tarkistus. Äänestys alkaa tarkistuksesta 69. Äänestys päättyy tarkistuksesta 69. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 70. Äänestys alkaa tarkistuksesta 70. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus Nicholsonin tarkistuksesta 71. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Äänestetään tarkistuksesta 76, Paolo Alvesin tarkistuksesta 76, 76. Ovatko kaikki äänestäneet? Hylätty. Eli äänestys päättyy hylätty. 77 Dorfmanin tarkistus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy tarkistuksesta 77. Hylätty. Tarkistus 78, Fontaanan tarkistus. Äänestys päättyy tarkistuksesta 78 hylätty. 79, tarkistus 79. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy, hylätty. 81. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy tarkistuksesta 81 hylätty. 82 äänestys alkaa tarkistuksesta 82. 8, 2. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 83. Äänestys alkaa. Hyväksytty. 84. Äänestämme tarkistuksesta 84. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 86. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hylätty. 87. Äänestys alkaa tarkistuksesta 87. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt äänestämme muutamista Intavaliokunnan ehdotuksista, esityksistä lausunnot. Kappale seitsemän, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja nyt tarkistus 88 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänestys tarkistuksesta 89. Äänestys alkaa. Jeglin tarkistus hyväksytty. Ja nyt siirrymme tarkistukseen 92. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. siirrymme tarkistukseen 93. Äänestys alkaa 93. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 94. Tarkistus 94. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Ja nyt tarkistus 122. Dorfmanin tarkistusäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? 122. Hyväksytty. Kompromissi kolme Äänestys alkaa. Kompromissi kolme. Kompromissi kolme. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Siirrymme tarkistukseen 105. Seuraavalla sivulla. Rabella pyysi puheenvuoroa. Tämä on vain yksityiskohta, mutta miksi emme voi hypätä suoraan seuraavaan kohtaan, eli 125, kun yleensä nämä kompromissit hypätään yli. Sihteeristö toteaa, että se voidaan hypätä, kun se itse asiassa sisältyy tähän tarkistuskompromissiin, eli 105 tarkistuksesta voimme nyt äänestää. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 106. Esittelijän tarkistus. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja nyt kappale 5 Inta-valiokunnan esityksestä. Äänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Hyvä. Tarkistus 107. Esittelijän tarkistus 107. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? 107. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 108. Äänestys alkaa 108. Ääne, 108. Äänestys päättyy. Hylätty. 109. Kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja 109 toinen osa. Äänestys alkaa. Toinen osa. Äänestys päättyy. Myös toinen osa on hyväksytty. Tarkistus 111. Äänestys alkaa. Nikolsonin tarkistus. 111. Hyväksytty. 112. Äänestys alkaa. 112. Hyväksytty. 113. Tarabellan tarkistus. Äänestys alkaa. 113 hyväksytty 113. Seuraavaksi 114 äänestys alkaa. 114. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Alvesin tarkistus. Tarkistus 115. Kohta kohdalta äänestys kahdessa osassa. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy ensimmäisestä osasta. Hyväksytty. Toinen osa. Edelleen tarkistus 115. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Toinen osa on hyväksytty. 116 tarkistus. Äänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Hyväksytty. Ja taas Inta valiokunnan ehdotus. Äänestetään. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja tarkistus 117 esittelijältä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi äänestetään tarkistuksesta 119. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Inta-valiokunnan lausunto. Tämäkin on lisäys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 120

Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja tarkistus 124, jossa on hyvin paljon allekirjoituksia. Sehän on aivan pakko hyväksyä. Äänestys alkaa. 124 on hiukan liioiteltu. Nyt se on hyväksytty. 125. Jegelin tarkistusäänestys alkaa. Hyväksytty. Tarkistus 126. Fontaanan tarkistus. Äänestys alkaa. 126. Hylätty. Seuraavaksi 127 Esittelijän tarkistus 127. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi Intavaliokunnan ehdotus kappale 13 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Oletteko kaikki äänestäneet? Hyväksytty kappale 14, edelleen intavaliokunnan esitys. Äänestys on alkanut. Oletteko kaikki äänestäneet? Hylätty. Ja lopuksi kappale 15. Kappale 15 äänestys alkaa tästä samasta intavaliokunnan esityksestä. Äänestys päättyy hyväksytty. Siirrymmekö johdanto-osaan? Ilmeisesti ei. Ilmeisesti siirrytään hyvin nopeasti. Johdanto-osa 1, kohta 1. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 2, kohta 2. Eli tarkistus 2, pahoittelen. Tarkistus 2, hyväksytty. 3, Äänestys alkaa tarkistuksesta kolme. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Neljä. Äänestys alkaa tarkistuksesta neljä. Tarkistus päättyy. Hyväksytty. Tarkistus viisi. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Tarkistuksesta 5. Hyväksytty. Tarkistus 6. Äänestys alkaa. 6. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 8. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 10. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? 10. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 11. Äänestys alkaa. Tarkistuksesta 11. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 9. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 12. Äänestämme tarkistuksesta 12. Äänestys alkaa. Joko äänestitte? Hyväksytty. 15. Äänestys alkaa tarkistuksesta 15. Joko äänestitte? Äänestys päättyy. Hylätty. 13. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 16. Äänestys alkaa tarkistuksesta 16. Äänestys päättyy hyväksytty. 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toistaa. Vähän tyytyväisemmällä mielellä. 17. Joko äänestitte? Hyväksytty. Loppu. Forse io non avevo votato. Io non ho votato. Ehkä en itse muistanut äänestää. Olin haja, oli hajamielinen hetki. Mutta varmasti sihteeri merkitsi muistiin positiivisen ääneni. Kyllä minä äänestin. Adesso abbiamo i voti sulla commissione svil. Ja nyt kehitysasioita käsittelevä valiokunta, joka on antanut muutamia esityksiä. Olemme kappaleessa yksi äänestämme siitä, eli kappale 1, DV-valiokunta. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksi. Ehdotus kappale kaksi. Äänestämme siitä. Kappale kaksi. Äänestys päättyy. Tässäkin nippa nappa. Menemme kohtaan kolme, kappaleeseen kolme. Äänestys alkaa ehdotuksen kappaleesta kolme, eli tästä DV-valiokunnan esityksestä hyväksytty. Sitten kohta kuusi, kappale kuusi. Äänestys alkaa. Kappale kuusi. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hylätty. Seitsemän. Kappale seitsemän. Kaksi kohta kohta, tai kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa. Äänestys päättyy. Toinen osa tai ensimmäinen osa hyväksyttiin ja nyt toinen osa. Äänestys alkaa koskien kappaletta seitsemän. Hylätty. Nyt äänestämme kappaleesta kahdeksan. Äänestys alkaa kappale kahdeksan. Äänestys päättyy. Hylätty. Ja nyt äänestämme tarkistetusta päätöslauselmasta. Loppuäänestys. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelut Papastamsosille esittelijälle. Kiitoksia. Voitte levähtää hetken ennen kuin siirrymme seuraavaan kohtaan. Informazione importante. Tärkeä tiedote. Kun osallistujia on näin paljon, iltapäivällä kello 15 kuulemistilaisuudet järjestetään täysistuntosalissa ja siellä tapaamme kaikki kutsuvieraat. Ja nyt vielä viimeinen ponnistus, eli kolmas mietintö, Elisabeth Jeglin mietintö naisten asemasta maaseudulla. 137 tarkistusta on esitetty, mutta esittelijä kuitenkin pitäytyi seitsemässä kompromissiesityksessä. Elisabeth, haluatko sanoa jotakin? Kiitos puheenjohtaja. Hyvät kollegat, minusta on tärkeää, että saan tässä nyt kiittää kaikkia, erityisesti varjoesittelijöitä ja kaikkia muita, jotka ovat tehneet kanssani työtä tästä erinomaisesta työstä. Tämä työ oli hyvin mielenkiintoista. Enkä olisi uskonut, että tähän olisi tullut ulkoa käsin näin paljon kysymyksen mukaan. Tämä näkyy äänestysluettelosta ja tarkistuksista. Me teimme töitä sen eteen, että mietintö sisältäisi selkeä, selkeän linjan selkeitä muotoiluja tämänpäiväisen äänestyksen jälkeen. Ja tässä on mukana siis myös naisten asianvaliokunnan ehdotuksia, jossa jo äänestettiin – jos ja näistä asioista ei tarvitse nyt enää äänestää tänään erikseen. Haluaisin puuttua nyt kolmen asiaan. Maatalousvaliokunnan näkökulmasta tämä mietintö vaikuttaa taloudellisesti ja sosiaalisesti naisten roolin vahvistamiseen maaseudulla. Olen tehnyt kuitenkin selväksi myös sen, että tällainen myönteinen naisten syrjintä ja tämä, muut, muut, te, tämä tuli entistä vaikeammaksi. Ja on hyvä, että siksi löysimme tähän, tästä selkeän kompromissitarkistuksen. Ja toinen asia, jota en voi tukea, koskee infrastruktuurin puitteissa julkisen liikenteen tukemista. Meidän täytyy tietenkin vaatia sitä, että tätä tuetaan, mutta se, että liikennekysymykset otetaan toiseen pilariin, on minusta tällainen liian ennalta tehty päätös ja siksi hyvin hankala meidän kannaltamme. Tästähän äänestettiin tarkistuksesta, joka vaatii lisärahoitusta maaseudulle, mutta tämä äänestys tai tämä tarkistus kuuluu liikennevaliokunnalle ja heidän tulee työstää tätä. Enkä olisi valmis toisessa pilarissa antamaan rahaa liikenteeseen maaseudun kautta. Ja sitten kolmanneksi 131 tarkistukseen liittyy hieman epäselvyyksiä jäsenvaltioiden kannalta, eli se, että aviopuoliso tai avopuoliso voitaisiin ilmoittaa tällaiseen maatalousrekisteriin, niin tähän vaatimukseen liittyy epäselvyyksiä. Niin vaikka tätä tukisimmekin, niin tässä tämä muotoilu on hyvin tiukka ja se voidaan nähdä myös toissijaisuusperiaatteen rikkomisena. Ja kohta 19 ja sen muotoilu on mielestäni onnistuneempi, jossa kuitenkin kiinnitetään samalla huomiota tähän ongelman. Alkuperäisessä tekstissä sanotaan, että vaatii tukemaan poliittisia ponnisteluja, joiden kautta voidaan parantaa naisten asemaa maaseudulla niin, että heidän toimiaan maatalousyrityksessä helpotetaan juridisesti, mutta myös omistajan näkökulmasta. Ja pyrin tässäkin vielä pääsemään konsensukseen ja ehkä hylkäisin tämän tarkistuksen ja palasin tässä alkuperäisen tekstiin. Nyt Odotan ilolla tätä äänestystä ja toivottavasti saamme aikaan hyvän äänestystuloksen. Kiitos puheenjohtaja. Grazie, molto chiaro. Kiitoksia, tämä oli hyvin selkeä Elisabeth. Ja nyt aloitamme äänestyksen. Aloitamme kompromissista yksi. Äänestys alkaa kompromissi yksi. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänestämme Tarkistuksesta 39 äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hylätty. 40. Äänestys alkaa, tarkistus 40. Äänestys päättyy, hylätty. Tarkistus 41, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi seitsemän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Kompromissi seitsemän. Hyväksytty. Äänestämme tarkistuksesta 42. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy tarkistuksesta 42. hylätty. Äänestämme tarkistuksesta 44. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Äänestämme tarkistuksesta 45. Äänestys alkaa. Tarkistus 45. Äänestys päättyy. Hylätty. 46. Äänestys alkaa tarkistuksesta 46. Äänestys päättyy. Hylätty. Äänestämme tarkistuksesta 47. Materan tarkistus Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 48. Äänestys alkaa. Tarkistus 48. Äänestys päättyy. Hylätty. 50. Äänestämme tarkistuksesta 50. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 49. Äänestys alkaa. 49. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 51. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 52. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 53. Äänestys alkaa. 53. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 54. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänestys alkaa 55 tarkistuksesta. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt äänestämme kompromissista kaksi. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Kuusikymmentäkolme. 63 äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme on vuorossa. Äänestys alkaa. Kompromissi kolme. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Siirrymme tarkistukseen 72. Äänestys alkaa. Pahoittelen. Suullinen tarkistus. Onko jollakulla tätä vastaan jotakin? Eli me voimme siis äänestää tarkistuksesta 72. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 74. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 75. Äänestys alkaa. viisi äänestys on siis alkanut. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt 76. Äänestys alkaa. 76. Tämäkin on suullinen tarkistus, kenelläkään ei ole mitään sitä vastaan, eli voimme aloittaa äänestyksen. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. 76 on hyväksytty. 77. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Oletteko äänestäneet? 77 äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 78 Äänestys alkaa. 78. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 79. De Castron tarkistus. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Kiitoksia. Tämähän oli puheenjohtajan tarkistus. Kiitos luottamuksesta. Tarkistus 80. Tarkistus 80. Äänestys alkaa. Joko äänestitte? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 81. Tarkistus on vuorossa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 82. Äänestys alkaa. Äänestittekö? Äänestys päättyy. Hylätty. Nyt äänestämme tarkistuksesta 83 kohta kohdalta. Ensimmäinen osa, tarkistus 83, äänestys päättyy. Ensimmäinen osa hyväksytty. Menemme eteenpäin. Toinen osa, tarkistus 83, äänestys on alkanut. Äänestys päättyy. 83. Toinen osa hylätty. Suullinen tarkistus 84. Voimmeko äänestää? Eli äänestämme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Tarkistus 84 on hyväksytty. Tarkistus 85. Äänestys alkaa Nikolsonin tarkistuksesta. Joko äänestitte? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 86. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 88. Äänestys alkaa. 88. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi neljä. Äänestys alkaa. Joko äänestitte, äänestys päättyy, hyväksytty. pahoittelemme. Eli meidän täytyy äänestää 89 tarkistus. 89 äänestys alkaa. Äänestys on alkanut. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja tarkistus 90. Äänestys alkaa. Joko äänestitte? Tarkistus 90. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Voimme jatkaa. Eli kompromissi 4 hyväksyttiin. 97 tarkistus on vuorossa. Joko äänestitte? Äänestys päättyy. Ja lopputulos on se, että se hylätään. 98. Äänestys alkaa tarkistuksesta 98. Äänestys päättyy, hylätty. Tarkistus 99. Äänestys alkaa. Tarkistus 99. Äänestys päättyy, hyväksytty. Ja esittelijän suullinen tarkistus, äänestys. Eli Rova Lulin pyysi puheenvuoroa. Olen tämän tarkistuksen takana. Ja ranskalaisessa versiossa minä haluaisin kiinnittää huomiotanne kehnoon käännökseen ei pidä puhua äitiyskorvauksista, vaan ähm, äitiyttä tukevista korvauksista. Eli jotta olisimme tarkkoja siitä, mistä tässä direktiivissä on kysymys. En ymmärrä, miksi esittelijä on ollut tätä vastaan. Haluan vain muistuttaa siitä, mitä on todettu tai mitä sanotaan siinä direktiivissä, joka on hyväksytty mm, maatalouden piirissä toimivista puolisoista. Kiitoksia. Ja vielä puheenvuoro Elisabeth Jeglerille, joka selittää tämän sisällön. Ich bin äh, der Meinung mit dem Ursprungstext. Minä olen sitä mieltä, että, että siellä alkuperäisessä tekstissä viitataan 2010-140 direktiiviin. Ja minä ajattelen, että ei meillä kaikki näin teksteinemme ruveta muuttamaan, koska siellä on kumminkin tämän direktiivin määräykset mukana. Mitä tulee näihin e, elinkumppaneihin ja aviopuolueisiin ja heidän noudattamisen saamisessa sosiaalisiin etuihin maatalouselinkeinon piirissä, kyllä ne on näissä kompromisseissa, tai tämäkin tavoite on kompromississa otettu Karsia Peresinkin versiossa erityisesti. Eli ei me nyt lähdetä jokaista yksityiskohtaa tässä enää sorttimaan. Sono molto d'accordo con Elisabeth Olen samaa mieltä Elisabeth Jäglin kanssa, mutta onko Rova Luuling edelleen vastaan? Eli jos te edelleen olette vastaan, emme voi äänestää, mutta jos Elisabeth Jäglin selitys on riittävä, voimme jatkaa. En ymmärrä, miksi ei siteerata sanasta sanaan juuri sitä, mikä, mitä direktiivissä sanotaan. Eiväthän ne, jotka lukevat muuten direktiiviä, tai siis eivät muuten ymmärrä mitään, ei pelkkä numero heille mitään sano, vaan teksti on se, jonka mukaan pitää toimia ja siksi sitä pitää siterata suoraan. Tämä on minulle äärimmäisen tärkeä. Minä olin tämän direktiivin esittelijä. Selvä, Elisabeth. Eli me voimme ottaa kaiken tämän huomioon Selvä. Ja äänestetään kohdasta 100. Kohtaa 100. Oletteko jo äänestäneet tätä kohtaa, eli 100 tarkistusta, luulinin niin tarkistusta, äänestys päättyy, hyväksytty. Eli ongelma on ratkaistu. Tarkistus 101 101 äänestys alkaa, anteeksi, 102 on vuorossa, eli äänestys alkaa 102 tarkistuksesta, äänestys päättyy, hylätty. Nyt äänestämme tarkistuksesta 103 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa, äänestys alkaa, äänestys päättyy, äänestys päättyy, Ensimmäinen osa on hyväksytty. Ja 103 tarkistus, toinen osa, äänestys alkaa. Äänestys päättyy tarkistuksen 103 toisesta osasta ja se on hyväksytty. 106 tarkistus, äänestys alkaa. Joko äänestitte, äänestys päättyy ja se on hyväksytty. Kompromissi 5. Äänestys alkaa. Kompromissi 5 on hyväksytty. Tarkistus 116. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? 116 äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Äänestämme tarkistuksesta 121. Äänestys alkaa. 121. Äänestys päättyy. Hylätty. 123. Äänestys alkaa. Tarkistus 123. Äänestys päättyy. Hylätty. Äänestys alkaa tarkistuksesta 124. 124. Äänestys päättyy. Hyväksytty hylätty. Satakaksikymmentäviisi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Lavian tarkistus. 126. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja mikä on tulos? Hylätty. 127. Äänestys on alkanut. Joko äänestitte? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 128. Äänestys alkaa. 128. Äänestys päättyy. Hylätty. Suullinen tarkistus Onko joku vastaan? Äänestämme siis. Tarkistus 129. Äänestys alkaa. Joko äänestitte? Hyväksytty. Tarkistus 130. Äänestys on alkanut. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 131. Äänestys alkaa. Joko äänestitte? Äänestys päättyy. Hylätty. 132. Äänestys alkaa. 132. Äänestys päättyy. Hylätty. 133. Äänestys alkaa. Joko äänestitte? Äänestys päättyy 133 hylätty. 134. Äänestys alkaa 134. Äänestys päättyy. Nikuleskun tarkistus on hyväksytty. 136. Tarkistus 136. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hylätty. Johdanto-osa 1. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja kohta kaksi. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hylätty. Johdanto osa kolme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljä. Äänestys alkaa. Joko äänestitte? Äänestys päättyy hylätty. Siirrymme kohtaan kuusi. Kuusi. Äänestys Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seitsemän. Äänestys alkaa. Joko äänestitte? Äänestys päättyy. Hylätty. Kahdeksan. Äänestys alkaa. Kohdasta kahdeksan. Äänestys päättyy. Äänestys päättyy. Hylätty. Yhdeksän. Äänestämme kohdasta yhdeksän. Äänestittekö? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Suullinen tarkistus. Esittelijä Jeglen, Jeglen suullinen tarkistus. Äänestys alkaa. Tästä tarkistuksesta äänestys päättyy. Hyväksytty. Siirrymme kohtaan 12, tarkistus 12 joko äänestitte. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 13. Danchilan suullinen tarkistus, onko joku vastaan? Äänestämme tarkistuksesta 13. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Siirrymme kohtaan 16. 16. Äänestys alkaa. Mölserin tarkistus. Äänestys päättyy. Hylätty. 18. Äänestämme kohtaa 18, kohdasta 18. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 19. Äänestys alkaa. Hylätty. 20. Äänestys alkaa 20. 20. Joko äänestitte? Hylätty. 21. Äänestys alkaa. 21. Joko äänestitte? Äänestys päättyy. Hylätty. 22. Äänestys alkaa. 22. Joko äänestitte? Äänestys päättyy. Hylätty. 24. Äänestys alkaa. Möltserin tarkistuksesta 24. Joko äänestitte? Äänestys päättyy. Hylätty. 26. Kohta kohdalta äänestys. Ensimmäinen osa. 26. Tarkistus. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 26. Toinen osa. Äänestys alkaa. Joko äänestitte? Äänestys päättyy. 26 toinen osa hylätty. Tarkistus 27. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 29. Äänestys alkaa. 29. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 30. Äänestys alkaa tarkistuksesta 30. Äänestys päättyy hylätty. Ja lopuksi tarkistus 31 kohta kohdalta ensimmäinen osa. Joko äänestitte? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 31 tarkistus toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 31. Tarkistuksen kakkososa hylätään. Loppuäänestys Jeglin mietinnöstä. Äänestäkää sitä sellaisena, kuin olemme sen tarkistaneet. Äänestys päättyy. Hyvä. Onneksi olkoon Elisabeth Jeglelle koskien maatalousta, maatalousalueita. Bene. Dobbiamo con... Hyvä, eli me voimme jatkaa. Va bene, un minuto di stretching. Minuutin paussi venyttelyä varten. Prendiamo il lavoro. E no niin, nyt jatkamme töitä ja siirrymme esitysistan kohtaan 11. EUn ja Norjan välinen maataloustuotteiden kaupassa myönnettäviä lisäetuuksia koskeva sopimus. valmistelija Richard Ashworth. Tässä ehdotuksessa on tavoitteena lisätä maataloustuotteiden vaihtoa ja tässä käsitellään vuoden 2008 maaliskuun ja tämän päivän välisiä, kahdenvälisiä sopimuksia. Tässä on vapauttamassa jotakin herkkiä tuotteita ja tätä kautta voitaisiin vaihtaa noin 65 prosenttia tuotteista Norjan kuningasvuonna ja EUn välillä. Ja mitä tulee kaikkein arkkoihin, arempiin tuotteihin, kuten lihaan, maitotuotteisiin, hedelmiin, vihanneksiin ja koristekasveihin tariffikiintiöistä tai tariffin alennuksista on sovittu. Samoin on sovittu juustojen tariffikiintiöistä. Ashworth on laatinut lausunnon, jossa hän tekee ehdotuksia nyt annan Ashworthille puheenvuoron. Ensin Richard ja sitten keskustelemme asiasta. Uh, chairman, thank you very much. Well, uh, as you write, uh, Kiitos puheenjohtaja. Kuten sanot, ja totesitte tämän kansainvälisen kaupan valiokunnassa käsitelty, mutta uh, maatalous- ja kehitysvaliokunnilta on pyydetty lausuntoa maataloustuotteiden kauppa-asiasta. Ja kuten äsken totesitte, aivan oikein, uh, Euroopan unionin ja, ja Euroopan talousalueen välisen sopimuksen mukaisesti pitää neuvotella kahden vuoden välein Euroopan unionin ja Norjan välisistä maataloustuotetavarakaupoista. Tämän sopim- sopimuksen nojalla ää, ää, neuvotellaan, tai siis tavoitteena on tietää maataloustuotteiden tullien vähittäinen poistaminen. Sitä on toteutettu kirjavaihto vaihdon perusteella viime vuosina. Samoin tulee tarkoituksena on e, entisestään vapauttaa maataloustuotteiden kauppa täysin tullittomaksi. Ja tämän näiden ratkaisujen perusteella noin 60 prosenttia Norjan ja Euroopan unionin välisestä maatalouskaupasta oli, on sitten täysin tullitonta sopimukset on saatu syntymään arvoista tuotteista, kuten lihasta, maitotuotteista, hedelmistä, vihanneksista, vihanneksista koristekasveista. Tässä tapauksessa tariffin ja tullin alennuksista on sovittu kaikissa tapauksissa. Ja juuston osalta on suunnitteilla erityissäännöksiä. E, mitä sitten tulee vaikutuksiin? Tuloksena on noin, noin 4,96 miljoonan euron tullitulojen menetys. Kiittäisin tässä yhteydessä komission henkilökuntaa ja myöskin valiokunnan henkilökuntaa, jotka ovat tätä lausuntoa ahkerasti valmistelleet ja suosittelisin valiokunnalle tämän hyväksymistä yksimielisesti, siis tämän sopimustuloksen. Hyvä, näin, että tässä päästäänkin nopeasti eteenpäin. Nyt kertoisin teille tiedoksi ja läviään pyytänyt puheenvuoro. Tarkistuksen jättämisen määräaika on 27.1. kello 12. Ja äänestys valiokunnassamme on 7. helmikuuta Jos komissio ei sitä pyydä, niin en anna heille lainkaan puheenvuoroa, mutta Lavia tähän väliin. Pyysin puheenvuoroa esittääkseni kysymyksen komissiolle. Olen huomannut, että tässä sopimusehdotuksessa Norjan kanssa on joitakin liitteitä, joissa määritellään tuotteet. Mm, kun puhumme tietystä sitrushedelmistä poikkeuksena appelsiinit. Missään, tämä ei oikeastaan ole missään kategoriassa. Mikä on järjestelmä tällaisille tuotteille? Eli puhumme sitrushedelmistä vientituotteina, koska tämä on hyvin mielenkiintoinen markkina-alue. No nyt antaisin pikaisen puheenvuoron komissiolle. Voisitte vastata. Minulla on täällä kolme nimeä. Clark, Klimova. Kuka käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Thank you, Chairman. Let me, let me first... Kiitos eh, puheenjohtaja. Mä ensin esittäydyn. Olen John Clark. Eh, minä olen tuolla eh, maatalouspääosastossa kansainvälisen kaupan vasta nimitetty osastopäällikkö. Haluan kiittää esittelijä herra Ashfordia. Olemme hänen äh, kanssaan yhtä mieltä siitä, että tämä sopimus on äh, Euroopan unionin etujen mukainen. Äh, tässä ei edes periaatteessa tarvitse hyväksyttää tässä, vaikka tässä Euroopan talousalueella on, on tällainen tarkastelu mahdollisuus näissä sopimuksissa. Kuten tiedetään, Norjan maataloustuot sektori ei ole kovinkin tuottava. Rajaussuoja on erittäin korkea ja sillä on merkittävä vaje suhteessa EUn kanssa käytävään maataloustuotekauppaan, jotka ovat käynyt näissä neuvotteluissa ilmi, mutta kuten nyt tässä on nähty, me olemme neuvotelleet nyt sitten säännöksiä ja toimintatavat yhdenmukaiseksi EUn sääntöjen kanssa, kuten esittelijä toteaa tämän sopimuksen nojalla. Se on taas vapauttanut 20 prosenttia EUn tuonnista niin, että yhteensä 60 prosenttia nyt sitten tavarasta liikkuu tullitta. Samoin sitten myöskin nämä tariffikiintiöt ovat uuden tarkastelun alaisena. Mutta yhdellä sektorilla Norja yksinkertaisesti ei, ei, kieltäytyi myönnytyksistä. Se on sitten taas jatkoneuvottelujen asia. Näissä neuvottelussa saatiin sitten aikaiseksi vastaavuus ja vertailtavissa olevat vientisopimukset, mutta koska Norjalta nyt tätä vientiin heruu aika vähän, emme kuvittele siitä olevan mitään merkittä, suurta merkitystä EUn maatalouspolitiikalle. Seuraavassa vaiheessa Norjan parlamentilta odotamme sopimuksen hyväksymistä nyt tässä tulevan helmikuun mittaan. Sen jälkeen komissio ja neuvosto sitten unionin puolesta tämän sopimuksen allekirjoittavat ja toivon mukaan sitten parlamenttisen siunaan, niin, että se voi sitten asianmukaisessa järjestyksessä astua voimaan. Clark. Kiitoksia pääjohtaja Clark. Jos esittelijälle sopii, niin sulkisin keskustelun tähän ja muistutan vielä, että 27. tammikuuta on tarkistusten määräaika kello 12 ja maatalousvaliokunta järjestää äänestyksen tästä 7. helmikuuta. Sitten kohtaan 12 esityslistalla maataloustuotteiden laatujärjestelmät ovat kyseessä. Tämä on lainsäädäntö luonnos, on hyvin tärkeä. Tämä on ensimmäinen keskustelu, kuten tiedätte. Komissio viime joulukuussa esitteli laatupaketin kuultuaan hyvin laajasti julkisia tahoja. Ja se on myös vuonna 2009 julkaissut vihreän kirjan koskien laatujärjestelmiä. Ja tässä on kaksi asetusehdotusta koskien ensinnäkin maataloustuotteita, toisaalta niiden kaupan pitämistä. Ja samoin tässä annetaan suuntaviivoja esimerkiksi alkuperämerkintöihin. Mukana on myös joitakin parlamentin pyytämiä asioita, erityisesti meidän oma mietinnössämme esiin otettuja asioita, jonka tuolloin esittelen oli Giancarlo Scotta. Haluaisin kiinnittää huomioon myös eri sääntöihin, jotka koskevat delegoituja säädöksiä. Ne ovat tärkeitä siinä, miten tulevina vuosina käytännössä toteutetaan tätä politiikkaa, eli meidän täytyy harmonisoida tässä näkökulmia Lissabonin. Nyt on ensimmäinen keskustelumme komission ehdotuksista ja jatkamme keskustelujamme tällaisessa workshopissa, joka pidetään 15. maaliskuuta. Nyt Maria Angel Benis Salas komissiosta hän vastaa laatukysymyksistä maatalouspääosastossa ja sen jälkeen tietysti meidän parlamentin jäsenemme Irachi García Pérez. Ensin siis komissiosta Salas. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos tästä mahdollisuudesta esitellä lyhyestikin tämä laatu normeja käsittelevä paketti. Komissio on jo tuonut usein esille sen, että Tämä on hyvin tärkeä osa yhteistä maatalouspolitiikkaa. Ja kuten varmasti tiedätte, tässä on ollut taustalla hyvin laaja kuulemisprosessi eri sidosryhmien kanssa. Ja haluaisin muistuttaa, että jo vuonna 2008 julkaisimme tätä koskevan vihreän kirjan, jossa koottiin eri alojen ja maiden ja instituutioiden näkemyksiä. Ja vuonna 2009 julkaisimme tiedon annon, jossa koottiin näitä näkemyksiä ja annettiin suunta viivoja. Ja nyt kaiken tämän seurauksena on syntynyt nämä ehdotukset, joita olemme tekemässä ja tehneet, ja toivottavasti pystymme näistä sopimaan tiivissä yhteistyössä tämän parlamentin formin kanssa. Puheenjohtaja, kuten sanoitte, latupaketti paketti koostuu kahdesta lainsäädäntöehdotuksesta, josta ensimmäinen koskee kaupan pitämissääntöjä ja toinen laatujärjestelmiä ja merkintöjä, esimerkiksi alkuperämerkintöjä. Ja tässä on myös kaksi suositusta, joista komissio on tehnyt jo päätöksen ja joita toimijat voivat käyttää hyväkseen jo nyt. Yksi koskee alkuperämerkintöjä tuotteita elintarvikkeeseen toinen taas tällaista vapaaehtoista merkintäjärjestelmää. Pyrimme tällä tavoin auttamaan tuottajiamme arvottamaan entistä paremmin tiettyjä alueellisesti tai tiettyyn alueeseen sidoksissa olevia tuotteita ja sellaisia, jotka edustavat heidän tietotaitonsa perinteitä ja sellaisia tuotteita, jotka ovat erityisen laadukkaita, joita tuottaja haluaa saada paremmin esille. Mitä tulee sitten kaupan pitämissääntöihin, tässä ensinnäkin halutaan mukauttaa tilannetta uusiin Lissabonin mukanaan tuomiin säännöksiin. Samoin tässä otetaan tällainen yleinen perustavanlaatuinen kaupanpitämissäännöstö, joka tuskin tulee olemaan mikään ongelmallinen, koska me kaikki kuluttajina haluamme, että elintarvikkeet ovat sellaisia, että niitä voidaan pitää ylipäätään kaupan, että ne ovat terveellisiä. Annamme näin siis yleiset puitteet sille, että jatkossa voidaan laatia sitten spesifimpiä kaupanpitämissääntöjä ja jos mahdollista, ja jos välttämätöntä, silloin voidaan ottaa niitä käyttöön alakohtaisesti ja laatia vaikutusarvioinnin tästä erityisemmästä merkintäjärjestelmästä. Kuten tiedätte, tästä on jo keskusteltu. Tämä on yhteispäätöksessä tällä hetkellä ja tästä keskustelemme teidän kanssanne. Mitä sitten tulee ehdotukseen laatujärjestelmistä. Tässä halutaan vahvistaa, yksinkertaistaa ja selkeyttää näitä olemassa olevia järjestelmiä, eli alkuperämerkintää, taattua alkuperämerkintää ja niin edelleen. Ja tässä annetaan uusi mahdollisuus tuoda esiin uusia erityisiä vaihtoehtoisia laatumerkintöjä. Erityisemmin sitten liittyen maantieteellisiin alkuperämerkintöihin olemme halunneet tässä selventää soveltamisalaa ja määritellä asioita paremmin. Haluamme selventää paremmin tämän alkuperämerkinnän ja sitten tällaisen teollisen tekijänoikeusmerkin välillä – ja haluamme tässä myös paremmin tunnustaa tuoteryhmien roolin ja samoin säännöt, jotka liittyvät tällaisten merkintöjen käyttöön. Ja toinen asia, jota haluamme todella selkeyttää ja yksinkertaistaa ja nopeuttaa, ovat juuri nämä menettelytavat. Usein aikaa kuluu hyvin paljon, jotta ne saa vietyä läpi. Ja tässä haluamme todella, että kaikkien näiden käyttäjien elämä helpottuisi ja prosessit olisivat entistä nopeampia. Mitä sitten tulee näihin erityisiin perinteisiin taatuihin toimintatapoihin. Tiedämme, että tämä on hyvin monimutkainen aihe ja minun täytyy tunnustaa, että komissiossakin meillä oli joskus ongelmia kaikkien näiden sääntöjen ymmärtämisessä. Haluamme rajoittaa tätä järjestelmää sellaisiin tuotteisiin, joille tämä merkintä todella säilytetään ainoastaan tietynlaisille tuotteille eh, tai jalostetuille tuotteille. maantieteellisissä merkinnöissä maantieteellinen linkki on hyvin tärkeä, mutta kun on kyse tietystä perinteisestä tuotteesta, niin siinä tietotaito on etusijalla. Samoin olemme lisänneet tähän yleiset puitteet, joiden kautta tuottajat voivat tiedottaa paremmin tällaisista va- vapavalintaisista tiedoista – Tällainen on jo ollut aikaisemmin olemassa, mutta se on ollut hieman hajallaan lainsäädännössä ja sitä on nyt haluttu selkeyttää. Ja tätä pakenttia täydennetään kahdella komission tiedonannolla, kuten alussa totesin, kahdella direktiivillä, joka ensimmäinen niistä koskee puhuja korjaa. Ensimmäinen koskee siis sellaisia ainesosia, jotka ovat osa maantieteellisiä merkintöjä, mutta niitä käytetään myös muissa tuotteissa. Ja tämän paremman merkinnöintitavan kautta tuotteet voivat tuoda näitä tietoja paremmin esille. Ja tässä on lisäksi suosituksia tällaisista vapaaehtoisista merkinnöistä niin, että tuottajien rooli vahvistuu ja että he voivat entistä helpommin käyttää kaikkia heidän käytettävissä olevia välineitä puheenjohtaja. Hyvät kuulijat, haluamme näin eh, saada aikaan sellaiset toimintaolosuhteet kaikille tuottajille, jotta heidän tuotteensa tulevat paremmin arvostetuiksi. Ja nyt meillä on myös hyvä mahdollisuus keskustella tulevina kuukausina entistä syvällisemmin kanssanne yhteispäätösmenettelyn puitteissa – Tämähän on nyt tavanomainen lainsäätämisjärjestys. Kiitoksia. Kiitoksia komission edustaja Salas. Nyt sitten oma esittelijämme Garcia Perez. Ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi tietenkin haluan kiittää komissiota tästä esityksestä. Tässä valiokunnassa olemme varmoja siitä, että että meillä on sopimus siitä, tai olemme yhtä mieltä siitä, että laatumerkinnät maataloustuotteissa ovat äärimmäisen tärkeitä ja niillä voidaan edistää merkittävässä määrin alan kilpailukykyä ja tällä tavoin myös vastataan kuluttajille, jotka pyytävät ja haluavat sellaisia perinteisiä tuotteita, jotka on tuotettu erityisin menetelmin. Nyt sitten lyhyesti käännyn joihinkin kysymyksiin. Ensinnäkin pidän äärimmäisen hyvänä sitä, että tässä nämä kolme eri merkintäkategoriaa pidetään käytössä. Me todella puolemme sitä, että nämä säilytetään. Tällainen menet, perinteisten menetelmien merkintätapa on mielestäni hyvä, mutta haluan kuulla tässä myös muita näkemyksiä. ja tällainen kaksi maatalous alkuperän merkintä ovat hyvin tärkeitä siinä, että tuotteet ovat tunnistettavissa entistä paremmin sekä EUn sisällä että sen ulkopuolella. Alkuperämerkinnät ovat yleistä omaisuutta, mutta silti haluan kysyä komissiolta, miten he uskovat, että voitaisiin käyttää sellaisia välineitä, joiden kautta tuottajat tai muut tuotteen jalostajat voisivat käyttää, kun he suuntautuvat markkinoille? Tämä on hyvin tärkeä kysymys ja ala on jo välittänyt meille huolenaiheita liittyen tiettyihin toimivaltuuksiin, joita näillä tuottajaryhmillä on. Ja toinen kysymys, joka täytyy ottaa huomioon, on enemmistöllä hyväksytys Skotan mietintö, joka käsitteli näitä kysymyksiä. Ja haluaisimme tietää, miksi että mm, maata, vuoristoalueiden maataloustuotteet ovat hävinneet nyt kokonaan tästä komission lopullisesta ehdotuksesta. Ja nyt kun puhutaan sitten näistä vaihtoehtoisista laatumerkinnöistä, täytyy ottaa huomioon tärkeät standardit kaupan pitämisessä. Miksi komissio edottaa tämän vto säännöistä? Tässä on siis erilaisia järjestelmiä käytössä. Ja mitä tulee VTOn ehdottamiin kaupanpitämissääntöihin, tässä on nyt kyseessä useita teknisiä kysymyksiä, joita täytyy todella käydä tarkemmin läpi. Monia asioita käsitellään delegoidun säädöksiin ja itse pyrin löytämään teknisen päte- sujuvuuden ja sellaisten asioiden välillä, joita parlamentti halua säilyttää lainsäätäjän ominaisuudessa. Ja vielä lopuksi tässä ehdotuksessa 1254-7 asetus on mukana. Tähän liittyvät kananmunat ja siipikarja. Tässä kuitenkin poistetaan yksi tärkeä osa. Miksi tämä tärkeä osa poistetaan tässä ehdotuksessa? Ja jos erityisiä sääntöjä ei olisi, niin sovellettaisiko tässä silloin kansainvälisten standardointielinten sääntöjä? Mitä tapahtuu sellaisille järjestelmille, jotka toimivat hyvin jäsenvaltioiden sisällä? Nämä ovat sellaisia yleis- yleisiä kysymyksiä, joista haluaisin kuulla hieman selityksiä komissiolta ja selvennyksiä. Ja minua kiinnostaa tällä hetkellä kuulla myös kollegoiden näkemyksiä eri ryhmistä. Ja lopuksi toteaisin vielä, että tavoitteenani niin on tehdä yhteistyötä koko valiokunnan kanssa ja pyrkiä saman aikaan parlamentin kanta, joka olisi mahdollisimman yksimielinen, jossa näkyisivät meidän huolenaiheemme ja ne mahdollisuudet, joita meillä on jatkossa neuvotteluissa neuvoston kanssa. Ja toivottavasti tämä teksti voi vastata kaikkiin alan odotuksiin. Kiitos. Aloitamme nyt keskustelun, mutta toivottavasti otitte nämä tärkeät päivämäärät ylös. Eli 15.3. seuraava workshop ja Peresin paketti 28.3. Kolmas tarkistus deadline 11.4. ja laatupaketin hyväksyminen 25. toukokuuta. Mutta nyt aloitamme keskustelun. Puheenvuoropyyntöjä on paljon nyt. Raimers. ole hyvä. Danke. Erst einmal begrüße ich es, dass hier... Kiitoksia. Ensinnäkin on hyvä, että tätä ää, laatupolitiikkaa ää, säännellään tiukemmin. Sillä on erittäin suuri merkitys tällaisella sektorilla. Mehän edellytämme kovia korkeita standardeja viljelijöiltämme, ja se tietysti, jotta voisimme sitten menestyä paremmin markkinoinnissa. Muun sekä häiritsee, eli tämä, tuleeko sitä pakellinen, sillä otetaan markkinoilta sitten taas instrumentit, aseet, aseet käsistä, Sillä markkin, silloin otettaisiin sitten enää tosissaan markkinoinnissa ja mainonnassa, minkä silloin myöskin ne viljelijät, jotka todellakin tekevät tosi laadukasta tavaraa tai tuottavat menettäviset sitten kilpailuetuunsa, jos tämä tällaiseksi yleispäteväksi nyt sitten säädetään. Reimers. Kiitoksia Reimers ja Dorfmanille puheenvuoro. Grazie, signor Presidente. Ja, ich denke, das Grund... Mm, Minusta komission ehdotus noin periaatteessa on hyvin ajankohtainen ja siinä on paljon hyvää. Hyvää on erityisesti se, että tämä laatumerkintä käytäntö yhden, yhden mukaistetaan. On minu, ei välttämättä ei olisi sitten niin ehkä asiallista hyväksyä yhteisissä puitteissa, mitä viinin laatumerkintöihin tulee. Sitten Euroopan laatumerkinnät ovat hyvin eri, eri suuntaisia ajatellen vaikkapa etelä, Etelä-Euroopan maita, jossa nämä, nämä merkinnät ovat pitkään olleet jo voimassa toisin kuin Pohjois-Euroopassa minusta äh, myöskin näiden sitten merkintäperinteiden suojelua sitten korostaa äh, äh, tämä tässä maailmassa, nyky, nykymaailmassa on paljon väärennyksiä ja ainakin meidän pitää täällä Euroopassa pyrkiä sitten näitä Öö, ajatellaan vaikka parmesanin juustoa tai bajarilaista olutta tai niiden tällaista öö, öö tuotesuojaa niin, niin öö, öö, ylläpitää. Öö, esittelijäkin jo äsken viittasi tähän keskustelun ydimen, eli siis loppukäyttäjän rooli ja mm, pitäisi olla sitten tällaisia kenties yleisen selkevin avautuvia, mutta ei, tarvi, ei pidä myöskään unohtaa sitten, mitä, mikä merkitys näillä laatutakuilla on noin niin kuin markkinoinnin ja mainonnan kannalta. Meidän pitäisi kyetä sitten näiden Äh, laatumerkintöjen kautta äh, vahvistaa, äh, vahvistaa, vahvistaa vaan näiden merkintöjen käyttöönottoa. Euroopasta on esimerkkejä suuriakin aukkoja näiden merkintöjen käyttämisen suhteen ja monissa viljelijäyhteisöissä näihin suhtaudutaan epäluuloisesti. Meidän pitää olla hyvin tarkka. tällaisten alkuperätuotteiden kanssa Prosciutto Parma nimellä, jos myydään koko voileipää, jos siinä vaikka siinä sattuu vain olemaan täyttänä, täytyy olla hyvin tarkkana sitten, että että näiden alkuperä- ja laatumerkintöjen valvonta toimii siitä, siltä yli siltä osin tehokkaasti. Äh, jos, jos ajatellaan äh, vuoristoseutujen äh, tuotteja, ja jos niiden, millään tavalla niiden merkintöjä ja muita säädellään, ja tässä komission esityksessä, tässä uudistusesityksessä sitä, tätä, näitä vuoristoseutuja ei nyt sitten yhtäkkiä olekaan, olekaan mukana, vaikka ne pitkään ovat siinä olleet ja sieltähän nyt tulee hyvinkin er-, erityislaatuista tavaraa markkinoilla. Grazie Herbert. Molto... Kiitoksia Herbert Michel, ole hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin muistuttaa mieleen, että Skotta esitteli asian, tai se hyväksyttiin parlamentissa ja komission esitys, joka oli mietinnössä, yritimme saada sen mukaan tarkistuksen kautta uudestaan. Komissio on pyrkinyt tukemaan meitä kansainvälisissä neuvotteluissa siten, että pääsisimme tähän alkuperäismerkintään. Tämä on tapahtunut nimenomaan VTOn kanssa käydyissä neuvotteluissa. Kuitenkin tähän liittyy paljonkin kysymyksiä, joita olen esitty, esittänyt komissiolle, esimerkiksi vuoristoalueet. Tämä ehdotus oli Solosin alkuperäisesityksessä, ja, mutta mitkä sitten loppuesityksessä ovat tämän sopimuksen pohjalla tai siihen liittyvät ehdotukset. Skotan mietinnössä korostettiin voimakkaasti sitä, että korvauksissa ja lisäarvossa oli paljonkin eroja, kun puhutaan merkinnästä ja volyymeista. Tätä ei ollenkaan toistettu mietinnössä ja nyt puhun siitä, että me todellakin me molemmat tahot haluamme saada tämän uudestaan mukaan kumpaankin mietintöön. Haluaisin myös tehdä kysymyksen koska en saanut vastausta aiemmista selityksistä. Eli haluatteko säilyttää nämä jalostuotteet tai jalosteet, mutta miten tämä sitten erotetaan itse määritteestä, tuotteen määritteestä? Esimerkiksi sellaiset tuotteet, jotka aiemmin mainittiin siis tässä mietinnössä. Haluaisin sille tarkennuksia. Kiitoksia, tämä oli hyvin selkeä. Minäkin voin käyttää puheenvuoron lopuksi. Mutta nyt Schmidt, ole hyvä. Thanks, President. Uh, I'll uh, be... brief. Kiitos puheenjohtaja. Uh, lyhyesti, lyhyesti virsi kaunis, koska tässä on suuri yksimielisyys näistä suunnasta, mihin komissio on menossa ilahduttavaa, äh, että komissio on nyt panostanut tähän työhön. Ja haluan tässä äh, korostaa, että äh, meilläkin nyt sitten näyttää tätä EUn lisäarvoa, niin että, että, että tuottajamme sitten haluaisivat mahdollisesti alkaa tällaista niche-tuotteita tuottaa sitten, joista sitten koituu jotain lisäarvoa, etteivät sitten tuohon tempaudu massatuotannon mukaan syövereihin meidän ryhmämme on erittäin ty- ty- tyytyväinen siitä, että tätä lainsäädäntöpuitteistoa ollaan yhdenmukaistamassa, mutta me haluamme tietysti myöskin sitten mahdollistaa toimijoille sitten erilaistumisen, mutta tällainen yleispuitteiden yhdenmukaistaminen on, on tervetuloa mitä tulee Dorfamin äh, vuoristomerkintään, minä kun tule, olen skot, äh, skotlantilainen, me tätä samaa äh, asiaa myöskin ajamme. Samoin tähän voitaisiin saaret, saaret sitten liittää vielä sieltä, heti saataisiin sitten lisää paino- ja mainosarvoa näille hyvinkin lisäarvoa sisältäville tuotteille. Kiitos Schmidt. Kalinowski puheenvuoro. Przewodniczący, mam dwa pytania do komisji. Pierwsze, dlaczego komisja zdecydowała się na zawężenie zakresu systemu? Kiitos, puheenjohtaja. Miksi komissio on toiminut niin, että se on päättänyt siitä, että olla, tai tietyt tuotteet ovat rajoitetulla listalla, kuten nämä jalosteet niiden joukkoon tai listallehan pitäisi saada myös ei-jalostetut tuotteet mukaan. Ja minusta periaatteessa tämä jalosteiden määritelmä ei ole kovin selkeä. Mitä komissio aikoo tehdä niiden tuotteiden suhteen, jotka ovat mukana vanhassa järjestelmässä? Sillä nythän tilanne on se, että voimassa on uusi rekisteröintijärjestelmä ja täytyy saada siirtymäjärjestelmiä käyttöön. Kiitos. Minäkin haluaisin oikeastaan lisätä tähän jotakin niihin huomautuksiin, joita Salas teki. Se, mitä Dantan jo totesi, on olemassa joitakin tiettyjä laatunäkemyksiä meidän mietinnössämme ja myös Kottan mietinnössä, ja josta olemme hyvin suuresti jo keskustelleet komission kanssa. Monet näistä perusteista eivät ole pake- laatupaketissa, jota komissio on ehdottanut nimenomaan tuotannon osalta niistä, joista me jo ilmaisimme itsemme. Haluaisin oikeastaan puhua vielä näistä vuoristoseudun tuotteista, joita korostettiin täällä aiemmissa puheenvuorossa. Minäkin haluaisin esittää kysymyksen, miksi nämä STG-tuotteet, joilla on jo sertifiointi ja joita koskee uusi lainsäädäntö, miksi niiden täytyy muuttaa nimeänsä tai joutua uuden säännöstön piiriin vain siksi, että niiden nimeä ei vielä ollut rekisteröity. Esimerkiksi pizza napoletana olisi tästä esimerkki. Eli haluan muistuttaa siitä, että tällaisissa tapauksissa meiltähän meni jo viisi kuusi vuotta ennen kuin saimme tämän sertifioinnin ja nyt sitten näiden pitäisi menettää voimaansa tässä uudessa säännöstössä. Eli kuinka nämä vanhat sertifioinnit saadaan myös uuden järjestelmän piiriin nimensä osalta. Ensin puheenvuoro komissiolla ja sitten esittelijällä. Muchas gracias, señor presidente, por todas estas... Kiitos puheenjohtaja. Kiitos näistä kommenteista ja kysymyksistä. Kun nyt katson Skotan mietintöä niin uskoin, että tässä on kyllä enemmän yhdistäviä tekijöitä kuin sellaisia, jotka meitä erottaisi, koska komissio tarttuu useisiin ehdotuksiin niin niitä voidaan pitää hyvinä. Ja aiheet, jotka täällä nyt sitten usein mainittiin, niin lähden niistä nyt liikkeelle. En ehkä sellaisesta, mikä olisi helpoin, vaikka se on periaatteessa yksinkertainen, eli nämä vaihtoehtoiset tai valinnaiset maininnat. Tässä yhteistä markkinajärjestelyä koskevassa asetuksessa on mukana erilaisia alakohtaisia säännöstöjä ja se, että ne yhdistetään, niin saadaan aikaan johdonmukaisuutta, niin saadaan mielestämme myös paljon selkeämpi järjestelmä. Tässä ei pyritä purkamaan jo olemassa olevia kysymyksiä. Täällä esittelijä mainitsi äh, kananmunat ja siipikarjan lihan, mutta eivät ne ole mikään kadonneet. Nyt on kyseessä siirtymäkausi, jos, jos on siir, ollaan siirtymässä olemassa olevista säännöksistä delegoituihin säädöksiin. Sitten Toinen aihe, jonka useimmat ottivat täällä esiin, on vuoristo. Miksi se on kadonnut näistä, tästä ehdotuksesta, vuoristotuotteet? vuoristotuotteiden etiketöintiä koskeva asia. No tämä aihe on hyvin monimutkainen ja me haluamme ensin saattaa valmiiksi kaikki sisäiset analyysimme ja kerätä tietoa, jotta voimme saada aikaan sellaisen säännön, joka olisi mahdollisimman tarkka ja parhaiten sopeutuvaa tai sopivin olemassa olevia todellisuuksia kunnioittava. Eli emme halua ainoastaan mitään tällaista yleisluontoista tekstiä ja odotamme ja kuuntelemme teidän suosituksianne. Ymmärrämme kyllä, kuinka paljon huomioita tämä etiketöintiasia sai aikaan, mutta meidän täytyy kuitenkin tutkailla asiaa hieman syvällisemmin. Sitten nämä taatut tuotantomenetelmät, perinteiset tuotantomenetelmät. Muistuttaisin teitä, että olemassa oleva järjestelmä oli hyvin moni, monimutkainen. Se käsitteli siis etiketöintiä, merkintöjä, ja tässä oli mukana mahdollisuus rekisteröidä joku tuote ähm, nimivarauksella tai ilman sitä. On kuitenkin tuotteita, joita voi kutsua samalla nimellä, jotka voivat olla markkinoilla, mutta on hyvin vaikea spesifioida, mitä etuja alkuperäiselle tuotteelle, tuottajalle tästä koituu, mitä taas ei. Ja me olemme tekemässä vaikutusten arviointia. Tästä on tietoa nettisivuillamme. Ja on hyvin paljon mielenkiintoista tietoa, joka liittyy tähän. Ja näin olemme alkaneet pohtia, mikä järjestelmä voisi olla paljon selkeämpi. Se voisi tuoda enemmän etuja tuottajalle, olla selkeämpi kuluttajille. Ja nyt tulemme teidän kanssamme keskustelemaan siirtymäkauden ratkaisuista. Niistä ei saa olla haittaa tuottajille. Mutta voimme näistä todella vielä keskustella. Ja sitten monet ottivat esiin tuottajat. Tässä ehdotuksessa todella tunnustetaan selkeästi tuottajaryhmien mahdollinen rooli heidän koordinointiroolinsa ja tiedon välitys toimintaansa, talouden taloudellinen roolinsa, heidän paikkansa markkinoilla ja niin edelleen. Mitä sitten tulee tähän volyymin hallinnointiin? Tämä on jo hieman monimutkainen asia. Ainakaan tässä vaiheessa ei voida vielä muodostaa mitään yleispätevää säännöstöä koskien tätä aihetta, koska muuten ne olisivat ristiriidassa kilpailusääntöjen kanssa – Uskomme, että nykylainsäädäntö jo tarjoaa joitakin välineitä, joita voidaan käyttää. Ja tähän liittyy esimerkiksi tiettyjä säännöksiä, joita käsiteltiin maitopaketin yhteydessä. Ja jos haluamme tutkia tätä volyymin hallinnointia edelleen, niin silloin tässä täytyy todella käsitellä asioita tapauskohtaisesti. En tässä nyt mitenkään äh, ole sulkemassa ovia. Meillä on tässä esimerkkinä tämä maitopaketti. Meidän täytyy todella vielä paljon tarkemmin käsitellä esimerkiksi kilpailusääntöjä. Me haluamme suojella tässä tuottajien vapautta ja samoin kuluttajien valinnanvapautta. Ja kaikki nämä asiat tulevat mukaan kyllä ehdotukseen. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia. Rash ehkä haluaa vielä sanoa tässä lopuksi muutaman sanan. Ole hyvä. Muy brevemente, Aivan lyhyesti. Haluaisin ainoastaan kiittää komission edustajan antamista vastauksista näihin kysymyksiin, joista voimme varmasti olla yhtä mieltä. Ja sitten on muita, joissa meidän täytyy vielä käydä lisää vuoropuhelua, pyrkiä ymmärrykseen, yhteisymmärrykseen. Monet kollegat ottivat esiin tiettyjä kysymyksiä, joihin parlamentti otti kantaa jo Skotan mietinnössä ja tiedämme, että ne saavat laajan enemmistön taakse, taakseen parlamentissa. Ja olen vakuuttunut siitä, että koko tämän valiokunnan ja parlamentin tavoitteena on se, että parannetaan kaikkia näitä aloitteita entisestään. Ja varmasti tulevina kuukausina meillä onkin tähän mahdollisuus. Ja nyt haluan vielä toistaa kiitokseni niille kollegoille, jotka käyttivät puheenvuoron. Toivottavasti työmme tulee olemaan mahdollisimman konsensushakuista. Hyvä, kiitoksia. Haluan vielä muistuttaa päivämäärät. Workshop, laatu workshop 15.3. ja luonnosarviointi Garcia Perezin 28.4. ja 11.4. tarkistusten hyväksyminen ja hyväksymme lopullinen hyvässä 25.5. Ja mehän olemme käyneet läpi ne tärkeät päätökset, jotta koordinaattorit antoivat. Ja tästä saatte tiedon omien koordinaattoreidenne kautta. Ja kello 15 jatkamme kokousta täysistuntosalissa kello 15. Istunto päättyy hyvää ruokahalua. Grazie. Oui, le 2. Exactement.